Tomme jatkuu. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission varapuheenjohtaja, eilisen pöytäkirja sekä hyväksytyt tekstit, eilen hyväksytyt tekstit ovat käytettävissänne. Haluaako joku esittää jotain huomioita? Jos ei, niin pöytäkirjat on näin katsottu hyväksytyksi.